Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat ja hyvät ystävät. Meillä on kokouksemme esityslista tässä. Olisi hienoa, jos voisitte hyväksyä sen, mutta aivan ensiksi haluaisin pahoitella tätä lykkäystä ja viivästystä kokouksen alussa. Meillä oli paljon keskusteltava koordinaattorinen kokouksessa toivoin, että olisimme, val, että olisimme kuitenkin valmiita 12.30 mennessä tämän valiokuntakokouksen kanssa, mutta aivan alkuun minulla on hyvin surullinen ilmoitusasia teille. Joudun ilmoittamaan teille, että kollegamme ja ITREn varapuheenjohtaja Miroslav Ransdorf menehtyi tammikuun 22. päivä. Hän liittyi Euroopan parlamenttiin vuonna 2004. Monet meistä muistamme hänet erittäin hyvin. Miloslav on tuosta asti ollut hyvin aktiivisena jäsenenä ITRE-valiokunnassa koko tämän 12 vuotta. Hänen työnsä Euroopan parlamentissa – oli päätös pitkälle poliittiselle uralle, jonka aikana hän oli Tsekin tasavallan edustajanhuoneen jäsenä kahdeksan vuotta kahden kauden ajan 1996-2004 tätä ennen Tsekoslovakian liittovaltion edustajakokouksessa vuodesta 1990 vuoteen 1992. Kahden vuoden ajan nämä kaksi vuotta olivat tietenkin Tsekoslovakialle hyvin merkittävät vuodet. Miloslav äh, oli poliitikko, joka oli aina päättäväisesti kertomassa ja selittämässä, puolustamassa omia näkemyksiään. Muistamme hänet lämpimänä, hyvänä kollegana. Olen aivan varma, että voitte olla tästä asiasta aivan yhtä mieltä minun kanssani. Hän oli monta vuotta ähm, aika huonossa kunnossa täällä parlamentissa ja tämänkin tunsimme. Hän oli myös Euroopan energiafoorumin varapuheenjohtaja. Hän toimi hyvin aktiivisesti Euroopan energiafoorumissa ja oli läsnä kokouksissamme Strasbourgissa ja Euroopan energiafoorumin kokouksessa Brysselissä myös aikaisemmalla kaudella. Tällä vaalikaudella hän toimi varapuheenjohtajana oli äärimmäisen aktiivinen toimissaan. Miloslavilta jää vaimo ja tytär. Haluaisin osoittaa heille Itrevaliokunnan puolesta vilpittämättä surun valittelumme. Kollegallemme Miloslaville on tuolla surunvalittelukirja Brysselissä tuolla ihan parinkymmenen metrin päässä tästä salista ja se tulee ensi viikolla myös Strasbourgin täysistuntosalin eteen, joten voitte allekirjoittaa sen täällä ja Strasbourgissa. Hyvät ystävät, ehdotan minuutin hiljaista hetkeä ystävämme muistoksi. Thank you very much. Kiitoksia. Um, uh, dear friends, um, as my responsibility. Hyvät ystävät, minun vastuullani on pian lähteä puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajana, joten joudun lähtemään tästä valiokunnasta. Tulen takaisin kello 15. Valiokuntamme kokouksen toiseen puoliskoon. Ja nyt annan puheenjohtajuuden varapuheenjohtajallemme kollega henkilöllä. Ole hyvä. Okay, let's uh, continue. Uh, I would like to remind... No niin, jatkamme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on tänään mahdollisuus äh, keskustella komission kanssa energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanosta. E, Pitämättä puheita haluaisin ehdottaa, että EPPn esittelijä Markus Tiiper aloittaisi asiaa koskevan keskustelun. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos paljon puheenjohtaja. Toivottavasti mikrofonini niin toimii. Meillä on uusi väline käsillä Euroopan parlamentissa. Täytäntöönpanokertomus, jossa omalta osaltamme kirjaamme lyhyesti sen, onko Euroopan lainsäädäntö toteutunut, onko täytäntöpanossa ongelmia. Ja näin voimme omalta osaltamme antaa komissiolle ajatuksen tai toisen pohdittavaksi. Ja energiatehokkuusdirektiivin osalta on kyse direktiivin uudelleen tarkastelusta, joka on edessämme nyt syksyllä. Minun on sanottava, että olemme kyllä paremmassa tilanteessa – nyt kun voimme omaa tutkimusta myös tuottaa energiatehokkuusaiheesta. Meillä onkin uutta tutkimustietoa. Kiitokset varjoesittelijöille, joiden kanssa olen jo järjestänyt tapaamisen. Kiittäisin monia sidosryhmien edustajia. Meillä on ollut monia sidosryhmien tapaamisia, oma kuulemistilaisuuskin aiheesta, joten tämä aihe kiinnostaa todella kovasti. Sitten itse aiheesta. Tai ehkä yksi huomio vielä aluksi. Euroopan unioni globaalisti ajatellen, kun ajatellaan ympäristötavoitteita, me selviämme loistavasti. Vuodesta 90 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 23 prosenttia saman kauden aikana. PKTL on kasvanut 46 prosenttia, eli päästöleikkauksia 23 prosenttia enemmän tuotettu 46 prosenttia, mutta kuitenkin on pohdittava, vaikka tämä kaikki kuulostaakin hyvältä, pitäisi pohtia kilpailukykyä ja miettiä myös sitä, minkälainen byrokratia on kehittynyt. Jos haluamme jatkaa tällä myönteisellä ympäristötiellä, niin varmasti kohdassa tai toisessa on jotain muutoksia saatava aikaan. Ajattelen ennen kaikkea nykylainsäädännön ja päällekkäisen lainsäädännön ja joskus jopa vastakkainasettua lähettävän lainsäädännön tilannetta. Siksi minulla on komissiolle paljonkin kysymyksiä. Esitän vain muutaman konkreettisen kysymyksen. Jos nyt yleisesti velvoitetaan energian säästämiseen, niin eikö tämä vaikuta myös päästökauppalupiin? Vai voidaanko sulkea pois vaikutus päästökauppaan. Ja toinen kysymys. Jos tällainen yleinen säästövelvoite on pakottava, voidaanko ajatella, että uusiutuvien energioiden, siis uusiutuvien energioiden tuottamispotentiaalia estettäisiin joissain maissa? On olemassa energiantuottajia, jotka keskittyvät uusiutuviin energialähteisiin. Haluammeko todella velvoittaa heidät yleiseen energian säästämiseen? Ja sitten EK-suunnittelu ja energiamerkinnät, rakennusdirektiivi. Eikö näilläkin ole vaikutusta energian säästöön? Enkö ole niin, että yleinen säästövelvoite johtaa siihen, että sama työ tehdään kolmen tai nelinkertaisesti? Jos ajatellaan näitä neljää direktiiviä, jotka käsittelevät samaa aihetta ja pyrkivät saman tavoitteeseen. Energiatehokkuusdirektiivien voimassa vuodesta 2014. Useimmissa jäsenvaltioissa on suuria täytäntöönpanon ongelmia. Tätä kritisoimme. Myös vanhempi rakennusdirektiivi viidessä jäsenvaltiossa, keskeisissä jäsenvaltioissa, on suuria täytäntöönpanon ongelmia. Seuraava kysymykseni. Miksi pääsemme kuitenkin säästämään energiaa? Olemme melkein sataprosenttisesti oikealla tiellä, vaikka tärkeimmät direktiivit eivät oikein toimi. Eli aliarvioimmeko muun lainsäädännön vaikutusta mahdollisesti? Vai aliarvioimmeko me kuluttajien omaa etua? Kuluttajathan ilman pakkoa jo ovat investoineet energian säästämiseen, ilman että tätä säästöä aina mitataan. Hyvät naiset ja herrat, nyt pääsen ihan asian ytimeen. Energia-alalla meillä on 2000 velvoitetta raportoida valtiollisille tahoille, yrityksille. Tämä on tällaista byrokratiaa, jossa on menty jo liian pitkälle. Sitten kiertotaloudesta. Kiertotaloudessa esitetään uusia kiintiöitä esimerkiksi jätteiden käsittelylle, uusiokäytölle. Vuodesta 2002 raaka-aineiden käyttö Euroopassa on vähentynyt BKTL-yksikköä kohden, eli 30 prosenttia vähemmän raaka-aineita tarvitaan. Nyt on tietenkin hyvä uutinen. Minusta meidän on jatkettava myönteisellä ympäristötiellä, mutta emme saa liiallisen byrokratian kautta haitata näitä hyviä aloitteita. Ja meillähän on esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivissä kansalliset suun, suunnitelmat. Meillä on rakennuksiin liittyvät säännöt, säkelämän yhteistuotannon tukeminen, älykkäät mittarit ja niin edelleen. Direktiivi ei ole kunnolla päässyt vielä toi, tosi toimiin, mutta kysyisin vielä, että kun kyse on hyvistä ajatuksista, hyvistä aiheista, eikö näitä asioita voisi hoitaa paremmin pienemmällä byrokratialla. Eikö olisi niin, että olemassa olevien direktiivien pohjalta voitaisiin toimia? Ja voitaisiinko täydentää päästökauppajärjestelmää ja näin epäbyrokraattisemmin päästä ympäristötavoitteisiin? CE-merkintä. Ihan lyhyesti vielä puheenjohtaja. Voitaisiinko sitä täydentää niin, että puhuttaisiin kiertotaloudesta? Eli olisi yksi ainoa merkintä, joka ottaa huomioon monet monet asiat, joita me toivomme – Kysymyksiä on siis paljon. Minusta tuntuu, että me olemme nyt hyvin innostuneita kiimtyöstä ja säännöistä, ja minä toivoisin lähinnä ehdotuksia siitä, miten voimme yksinkertaistaa asioita. Varmasti kuluttajat ja yritykset olisivat kiitollisia tällaisesta työstä. Hienoa, että lähiviikkoina saan tehdä yhteistyötä kanssanne. Mielelläni teen, teen yhteistyötä myös komission kanssa. Kiitos paljon. So the time allocated, please. I would... Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää yksikön päällikkö Paul Hodsonia esittämään kannanottonsa. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on hyvä hetki parlamentille työstä tätä asiaa. Olemme iloisia siitä, että parlamentti käsittelee lainsäädännön täytäntöpanoa ja olemme tyytyväisiä siitä, että tämä, tästä mietinnöstä käsittääkseni äänestetään 24.5. Olemme juuri tarkastelemassa tätä lainsäädäntöä saman kuin rakennusdirektiiviä syyskuun mennessä, joten ajoitus on hyvä. Kuten tiedätte, energiatehokkuusdirektiivi on yleinen puite työtämme varten energiatehokkuusalalla. Hyväksymme tämän, koska aikanaan ennusteiden mukaan olimme saavuttamassa vain 10 prosenttia, 20 prosenttinen energiatehokkuustavoitteesta. Ja tämä oli se lainsäädäntöehdotus, joka parhaiten pyrkii, pystyi täyttämään tuon puutteen. Olemme nyt juuri e, direktiivin arvioinnin keskellä, joten en oikein voi sanoa mitään lopullista tästä teilläkin on prosessi täällä kesken, mutta voin sanoa sen, että viime syksynä jättimme edistymiskertomuksen, joka osoittaa yleisesti ottaen energiatehokkuuden alalla oikein hyvää edistystä. ja valtiot ovat nyt 18-19 prosentin kieppeillä, ja tämähän vastaa yhteen Piprin kysymyksen. Tämä ei perustu oletukselle, että ei ole mitään lainsäädäntöä, vaan se perustuu sille, mitä me nyt tiedämme täytäntöpanon laadusta jäsenvaltioissa – joten niin, että mukana on energiatehokkuuslainsäädäntö. Tämän myötä me pääsemme tähän 18-19 prosentin määrin ja analyysimme mukaan pääsemme 20 prosenttiin, mikäli jäsenvaltiot täysin täytäntöön panevat nämä olemassa olevat lainsäädäntöpuitteet. Jäsenvaltioille tämä on vaikea, ei siksi, että kyseessä olisi raskas eurooppalainen pakkopulla asioista, joita jäsenvaltiossa ei haluttaisi muuten tehdä. Kyllähän jäsenvaltiossa halutaan toimia näin. Tämä on vaikea siksi, koska se on vaikea. Energiatehokkuuden saavuttaminen on vaikeaa. Puuttuminen siihen liittyviin ongelmiin todella edellyttää rakennuskohtaista lähestymistapaa. Kyllähän Euroopassa on aika paljon rakennuksia. Ei ole mitään helppoa ratkaisua, jonka kautta voidaan, voitaisiin sanoa, että, että näin hoidetaan nämä velvoitteet ja asia on hoidettu jäsenvaltiot tekevät todella raju, rajusti työtä täytäntöön pannekseen tätä lainsäädäntöä ja olemme nähneet, että kansalliset suunnitelmat ovat kovin laadukkaita. Nyt pyrimme jäljittämään ja seuraamaan siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön harvoin on saatu aivan ajoissa kaiken, kaikki mukaan, mutta askel askeleelta ja komission neuvojen mukaan ja tarvittaessa myös rikkomusmenettelyiden kautta kaikki direktiivissä olevat asiat, jotka on täytäntöön pantavat, pikkuhiljaa tulee täytäntöön pantua. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä näistä tavoitteista, piti ilmoittaa 34 13 mennessä osa teki sen ajoissa, osa vähän, kolme kuukautta myöhemmin, se oli artikla 7 mukainen, niin vaatimus 19 oli ajoissa, vuoden loppuun mennessä antanut ilmoitukset ja 28 valtiota viiden kuukauden aikavälillä. Voisin mennä eteenpäin, mutta kyllä tämä todella pikkuhiljaa tulee täytäntöön pantua ja tiivistämme vielä ponnistelujamme jäsenvaltioissa niin, että, että homma hoituu hyvin. Nyt olemme siirtymässä myös arvioimaan kohdennettuja seikkoja direktiivissä. Emme arvioi direktiiviä kokonaisuudessaan, vaan arvioimme kohdennettuja elementtejä tämän kansallisen riittämisen lisäksi. Arvioimme näitä kokonaisvaltaisia eurooppalaisia tavoitteita. Olemme todenneet, että parlamenttikin on vahvistanut tukensa 40 prosentin tavoitteille Tähän liittyy energiatehokkuusdirektiivin artikkelit 1-3 jossa tavoitteesta puhutaan sitten artikla 6 julkiset hankinnat, artikla 7 energiatehokkuusvelvoitteet ja vaihtoehdot, direktiivi näin kehottaa toimimaan ja tarkastelemme myös kahta artikli kokonaisuutta 9-12 ja 15,8 täällä on päällekkäisyyksiä markkinasuunnittelun direktiivin kanssa osittain emme katso muita eh, sääntelyjä direktiivissä, vaan todella kuten sanoin, arvioimme parhaillaan ja toivomme, että arviointi julkistetaan eh, samaan aikaan, kun tutkimukset julkistetaan maaliskuussa. Jos näin käy, niin selkeästi tästä tulee hyvä resurssi teidän arviointianne varten, kun arvioitte täytäntöönpanoa. Voisin antaa teille alustavia vastauksia ja tuloksia näistä tutkimuksista. En kuulikaan komission työstä, koska sen vielä keksin. Artikla 6 julkiset hankinnat. Sen osalta on näyttöä, että on vielä liian varhaista pohteen puitteiden muuttamista, vaan on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että saadaan aikaan todella tehokasta eh, tehokkaas keskushallinnon eh, järjestelmä julkisia hankintoja varten, joka on käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten artikla 7 ensimmäinen näyttö koskee sitä, että jäsenvaltioissa olevat suunnitelmat, mikäli ne toteutuvat, niistä tulee niitä energiasäästöjä, joita odotetaan energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden ja vaihtoehtojen käyttö kautta. Tämä on erittäin tärkeä päätelmä. Se kattaa puolet. Sitten 16 jäsenvaltiota käyttää energiatehokkuusvelvoitteita ainakin osittain. Täytäntöpanossa muut 12 käyttävät vaihtoehtoja vain Niin, puolet käyttävät vaihtoehtoja ja toiset vaihtoehtoja. Meillä on aika alhaiset hallinnointikustannukset, meillä on tietoja, joiden mukaan neljässä jäsenvaltiossa kolmessa on pidetty kustannukset 0,3-0,4 prosentissa koko ohjelman kuluissa – Yksi valtio on ilmoittanut, että koko ohjelman kustannuksissa, kustannuksissa prosenttiminen menee kustannuksen vaihtoehtoisesta lähestymistavasta. Ei ole vielä kustannusarvioita. Mitä sitten tulee kustannuksille kansalaisille? E, energiatehokkuusvelvoitteiden osalta, jos teillä on julkisen palveluja koskevia velvoitteita, ne näkyvät e, käyttäjämaksuissa. Eli siellä se näkyy, mutta jos käyttäjät hyötyvät energiasäästöstä, niin sittenhän se tulee juuri sieltä, mistä on edellytetty. Tällaisessa vaiheessa olemme nyt, kun arvioimme artiklaa 7. On selvää, että artiklassa 7 on asioita, joita voitaisiin vielä yksinkertaistaa, kuten täydentävyyden, materiaalisuuden, päällekkäisen tilinpidon välttäminen. Näihin on puututtava, ainakin tutkimuksen mukaan niihin olisi puututtava, jotta voidaan yksinkertaistaa säännöksiä, että ne olisi selkeitä ja tehokkaita. Mutta nykyvaiheessakin tutkimuksen mukaan ohjelma toimii tehokkaasti. Meillä on julkisesta kuulumisesta myös alustavat tulokset, Tämä päättyy huomenna. 71 prosenttia on sitä mieltä, että artikla 7 on tehokas. 73 prosenttia on sitä mieltä, että sitä pitäisi laajentaa pidemmälle kuin vuoteen 2020 ja suur enemmistöllä on myönteisiä näkemyksiä tästä asiasta hyvin laajasti, siis tuetaan sitä, mutta en usko, että julkisessa kuulemisessa on tarpeen laskea niitä numeroita, mitä sitten tulee sisäisen energiamarkkinoiden kanssa päällekkäisyyksiin. Meillä on vielä tutkimukset kesken, eikä minulla ole siitä vielä alustavia tuloksia, mutta voin rauhoittaa teitä artiklat 1-3, niiden osalta emme tarkastele ainoastaan ainoastaan 27-30 prosentin tavoitteita, vaan myös 33-40 prosentin tavoitteita. Sitten vielä piiperille tuotelainsäädännössä asetetaan vähimmäisvaatimuksia tuotteille ja uusille tuotteille ja, ja merkinnöille. lainsäädäntö tekee samana rakentuuden osalta kertaan niiden kyvystä ja uudistuksista. Energiatehokkuusdirektiivissä on ollut paljon eri sektoreita, joiden kautta tehdään sadan aikaan veto houkutintekijöitä, joka vaikuttaa siihen, millä nopeudella rakennuksia remontoidaan ja näin nämä lainsäädännöt toimivat hyvin yhteen. Mitä sitten tulee siihen, kuinka jäsenvaltioissa päästään tavoitteeseen, vaikka täytäntöpanossa onkin vaikeuksia? 18-19 prosenttien tavoitteet perustuvat sille nopeudella, jolla jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä täytäntöön panemassa lainsäädäntöön. Valitettavasti siinä on viivystyksiä, mutta täytäntöpano kuitenkin menee eteenpäin ja mielelläni nyt vastaan kysymyksiin ja osallistun keskusteluun. Thank you very much. I would like... Paljon kiitoksia. Muistuttaisin teitä, että meillä on 16.17. maaliskuuta valiokuntamme kokouksessa paljon mahdollisuuksia keskustella tästä mietinnöstä, joten ehdotan, että nyt me keskitymme kysymyksiin, jotka on kohdistettu komissiolle. Niitä on jo paljon. Nyt pyytäisin esittelijää SD-ryhmästä, herra pohja puhumaan. Kiitos. Olen vakuuttunut, että äh, energiatehokkuustavoite oli älykäs ja strateginen tavoite. Energiatehokkuudella on paljon vaikutuksia ja paljon hyötyä yhteiskunnassa. Se voi lisätä kasvua ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Se voi myös parantaa energiaturvallisuuttamme, kun vähemmän äh, öljy- ja maakaasutuntia tarvitaan käytön tehostuessa, energiasäästöt ja kotitalouksien menot, jotka ovat tärkeitä pienituloisille. Nämä säästöt ovat tärkeitä energiaköyhyyden kannalta. Ja tärkeää on myös ta- saavuttaa hiilidioksidipäästötavoitteet kustannustehokkaasti. Siksi on pahoiteltavaa, että me emme ole saavuttamassa 2020 tehokkuustavoitteita, vaikka parannuksia on tapahtunut merkittävästi usealla alueella. Merkittäviä säästöjä on tapahtunut loppu- ja primaarikulutuksessa, kuten komission kertomus osoittaa rakennussektorilla tai teollisuudessa sekä jäsenmaat ottivat uusia toimia vähentääkseen energiatarvetta. Mutta tähän asti se toimet eivät ole riittäviä, koska olemme saavuttamassa vasta 18 prosentin tavoitteen. Emme saavuta EU-tavoitteita, emme kansallisia tavoitteita. No, kertomuksessa on useampia toimintoja, joilla pyritään kannustamaan energiansäästötoimiin ja pyritään käyttämään markkinavoimia tehokkaalla tavalla yhdistettynä muihin välineisiin, sekä rahoitusvälineisiin että säätelyvälineisiin. Meillä on ennustettava politiikkarakenne. rakenne ongelmat ovat pikemminkin direktiivin huonon täytäntöönpanon tulosta. Ja tulokset jäävät vajaaksi. Täytyy myös ottaa huomioon, että jäsenmaiden erot, äh, olot eroavat. Ja sitten direktiivin suurimpana heikkoutena voidaan pitää liiallista joustavuutta. Ottaisin pari erityiskysymystä esille, koska ne ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että paljon rakennusten energiatehokkuutta voidaan parata paljon paremmin. Vaikka direktiiviin artikla 4 vaatii ää, arvioimaan rakennuskantaa ja luomaan sanerostrategian, paljon on vielä saavutettavissa, koska rakennusten osuus on 40 prosenttia energian käytöstä. Me me par, saada parannuksia 20 prosentilla. Ja sitten uskon, että energiatehokkuuden sosiaalista roolia pitää painottaa. Sillä on merkittävä osuus energiaköyhyyden vähentämisessä ja se voi auttaa pienituloisia vähentämään kulutusta, kun heitä autetaan saneeraamaan rakennuksia, uudelleen korjaamaan niitä ja asentamaan tehokkaampia lämmitysjärjestelmiä. Puheenjohtaja keskeyttää Äh, olette puhuneet yli kolme minuuttia, sanoi puheenjohtaja. Me uskomme, että direktiivin 30 prosentin tavoite on ollut merkittävää energiankulutuksen yleisessä vähentämisessä. On muitakin tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet käyttämämme energiamäärää. Ja, ne vaikuttavat sinne asioihin direktiivistä huolimatta, mutta mä odotan, jopa puheenjohtaja keskeyttää puhujan jälleen. Olen niin perään puhujasta nyt tähän varjoesittelyä. ECR varjoesittelijöille paikalla. Minä en puheenjohtajana puhunut teidän vuoksi, nyt sen alde. So there many. Kiitos puheenjohtaja. Paljon myönteisiä asioita liittyy energiatehokkuuteen, kuten täällä on jo kollega äsken maininnut. Tehokkuuden kautta voidaan vähentää tuontia Venäjältä ja lähi ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla aikaa, joten keskeisiä kysymyksiä meille ovat Miten voimme päästä pidemmälle? Miten voidaan luoda sääntelypuitteet, jotka tukevat innovaatioita ja turvaavat tehokkaimman energian käytön? Ja miten priorisoimme energiatehokkuutta niin, että säästetään kaikkein eniten ja miten rahoitetaan investoinnit, joita tarvitaan säästöjen aikaansaamiseen? On mukava nähdä, että komissio arvioi sitä, missä nyt mennään ja mitä parannuksia voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä Pidän hyvänä myös sitä, että komissio näkee nyt laajemman yhteyden ja tarkastelee kaikkia horisontaalista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa näihin tavoitteisiin, joita juuri esiteltiin. Vaikea tässä vaiheessa on puhua yksityiskohtaisemmin, mutta muutama kommentti kuitenkin omista meidän prioriteeteistamme. Rakennukset ovat keskeisen tärkeitä. Energian kulutus, lämmitys, viilennys – vie valtavan osan koko energiankulutuksesta me Euroopassa. Julkisten rakennusten parannustyöt on tärkeä tehtävä, mutta myös haasteellinen täytäntöönpantava. 4, 5 ja 6 artiklat pakottavat meitä mielenkiintoisiin keskusteluihin tästä aiheesta. Lisäksi on pohdittava sitä, miten rakennuksia lämmitetään ja viilennetään. Hyvin tehokkaita vaihtoehtoja on olemassa ja innovaatioita tapahtuu koko ajan, mutta infrastruktuuriin joudutaan satsaamaan paljon. Eli katsotaan, miten voidaan tukea näitä investointeja. Kaiken kaikkiaan tässä on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa vihreää versus mustaa asetelmaa. Jotkut ovat puhuneetkin siitä, että energiatehokkuus on ehkä kovin byrokraattista, mutta huono lainsäädäntö voi aina haitata bisnestä, mutta hyvin tehtynä voidaan tukea kilpailukykyä ja auttaa meitä pääsemään ilmastotavoitteisiin samanaikaisesti. Joten toivon, että tämän keskustelun kautta päästään poistamaan vähän näitä myyttejä, tai esiintyy molemmin puolin, ja löydetään kestäviä ratkaisuja, joista on etua kaikille mielelläni teen yhteistyötä tässä asiassa kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you. Uh, Javor. Javor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota, komission kannosta. Kiitän myös esittelijä edustaja Piiperiä Aivan lyhyitä huomioita. Minun mielestäni meidän on ymmärrettävä energiatehokkuusasia Pariisin sopimuksen puitteissa. Se, mistä sovimme Pariisissa, selkeästi osoittaa, että meidän on nopeutettava ponnistelujamme päästöjen vähentämisessä sen sijaan, että vauhtia hidastettaisiin. Energiatehokkuus, kuten täällä mainittiin, on yksi kaikkein tärkeimmistä vaihtoehtoista ja mahdollisuuksista, joiden kautta voidaan hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasupäästöjä vähentää, mutta tämä ei ole välttämättä sitä ympäristön takia. Uskon, että energiatehokkuus vaikuttaa Euroopassa monelle asialle. Ajattelin tässä nyt, kun on geopoliittisiakin kysymyksiä, niin kuin eh, edustaja Petersen mainitsi, energiatehokkuus lisää Euroopan sietokykyä energiatoimitussokeilta. Tämä on keskeinen asia. Olen sitä mieltä myös, että energiatehokkuuden kautta voidaan lisätä kilpailukykyä Euroopan taloudessa. Edustaja Piper oli siitä hieman huolissaan. Olen sitä mieltä, että meidän todellakin rakennettava kilpailukykyistä taloutta Eurooppa, mutta Eurooppa, mutta energiatehokkuus ei ole mikään este, vaan se on väline – jonka kautta voidaan saavuttaa kilpailukykyistä taloutta Euroopan. Jokainen energiatehokkuuteen sijoitettu euro Euroopan unionissa säästää kolme euroa infrastruktuurin investointeista ja polttoainekustannuksista, joten mitään tehokkaampaa investointeja ei ole olemassa, joilla voitaisiin Euroopan talouksia vahventaa. Se luo myös miljoonia työpaikkoja kaikkialle Euroopan. Jos katsotaan nykyistä Euroopan energiatehokkuusdirektiiviä ja energia- ja ilmastopolitiikkaa Euroopassa viime vuosien aikana, niin on todettava, että, että varsinainen voima, joka vetää muutoksiin energia- ja ilmastoasioissa – tuli näistä tavoitteista, kun puhumme energiatehokkuustavoitteista, tässä yhteydessä olisi katsottava myös uuden, uusien energiaiden tehokkuusdirektiivi, joka tulee ehkä parlamenttiin piankin. Uskon, että meidän olisi nyt todella korostettava sitä, että olisi selkeitä tavoitteita energiatehokkuudessa. Ilman tavoitteita ei mitään todellista kehitystä tule tapahtumaan energiatehokkuuden alalla. Vielä viimeinen huomio. Energiatehokkuuden rahoitus investointien toimien kautta Tämä on tärkeää, mutta ei ole tärkeää ainoastaan se, kuinka paljon summia käytetään energiatehokkuuteen, vaan se, kuinka nämä varat käytetään, missä puitteissa niitä käytetään, kuinka kohdennetaan eh, näiden varojen hyödynsaajat, eh, energiaköyhyys olisi myös ja seikat otettava myös huomioon. Kiitoksia. Thank you very much. And now uh, Mr. Ziluaga. Ziluaga. Muchas gracias. Kiitoksia meidän mielestämme energiatehokkuus, täytäntöönpano, merkitys on tärkeä kahdessa asiassa. Ensinnäkin siksi, että se merkitsee energiansäästöä, se on ympäristölle tärkeää. 40 prosenttia energiasta tällä hetkellä kuuluu rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen komission mukaan, jos työstetään energiatehokkuutta, niin samalla parannetaan ilmastonmuutostilannetta tehokkaamman asukkaat, asu, asunnot merkitsisivät vähemmän kulutusta eh, ja säästöjen kotitalouksille. Tämä on hyvin tärkeää, kun pyritään pääsemään irti energiaköyhyydestä. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Puhumme yli 10 prosentista Euroopan unionin väestöstä, joka ei pysty pitämään, pitämään kotiaan sopivan lämpöisenä. Olemme erittäin pahoillamme siitä, että jäsenvaltiot eivät pitäneet sitoumuksesta kiinni, jonka mukaan direktiivi olisi täytäntöön pantava 2020 olemme pääsemässä 18-19 prosentin säästöihin, joka ei vasta 20 prosentin tavoitetta Coalition for Energy Savings järjestön mukaan. Joissakin maissa olisi liioiteltu lainsäädännön vaikutuksia ja tähän liittyy muun muassa rakennuksen no-, standardit. Haluamme selkeitä sitovia tavoitteita olisi esimerkiksi tietyn prosenttimäärän verran remontoitavaa julkisia rakennuksia, niin kuin artiklassa 5 todetaan, olisi myös parannettava energiatehokkuutta niin, että voitaisiin vähentää energian käyttöön, niin sitä ei pidä käyttää argumenttina euro- energian käytön lisäämiseksi. On tärkeää vähentää energiaa tehokkaita. Kyseessähän on rajallinen hyödyke, eli energia. Sitten vielä energiatehokkuus etuna kotitalouksille on muistettava erityisesti sosiaaliset tarkoitukset, niin kuin artiklassa 7 mainitaan, niin sillä on myös pyrittävä torjumaan energiaköyhyyttä. Tällä hetkellä budjettikysymyksissä investointien tasot ovat sellaisia, joilla ei oikein voida kattaa tarpeita, joiden kautta voidaan siirtyä kestävään malliin ja huomioida kaikki kansalaiset. On, mä, on muistettava asianmukainen rahoitusmalli, koska muussa tapauksessa käy niin, että julkiset varat käytetään yksityisten investointien takeen, takuina. Komission edustaja on täällä paikalla. Siksi haluaisin todeta, että direktiivissähän on nähty, että ydinvoimalla puheenjohtaja keskeyttää. No, estoy terminando ahora. Olen juuri päästämässä loppuun. Niin, että voitaisiin sulkea pois ydinvoimalla, että näistä kustannushyötyanalyyseistä. Emme ymmärrä miksi näin on tehty, eikä direktiivissäkään sitä perustella. Haluaisimme tietää, mistä syystä näin on tehty. Kiitoksia. Thank you. Mr. Tamburano. Tamburano. <clears throat> Joo. Kiitoksia. Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että on kevennettävä byrokraattisia menettelyjä, jotka liittyvät eri toimiin, erityisesti kun kyseessä on energiatehokkuuteen liittyvät asiat. Olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitaan sitovia tavoitteita, mutta emme usko, että aie julistukset olisivat riittäviä ja niistä päästäisiin 40 prosenttiin. Jos jollakin jäsenvaltiolla on vaikeuksia päästä näihin sitoviin tavoitteisiin, se ei välttämättä ole seurausta siitä, että meillä on liian kunnianhimoiset tavoitteet, vaan tilanne olisi analysoitava jäsenmaakohtaisesti ja pohdittava, mistä syystä joissakin maissa Euroopan unionin sisällä päästään tulokseen toisissa ei. Emme usko, että Euroopan unionin sisällä voi olla kaksi, kolme, neljä eri nopeutta kun pyritään tiettyihin tavoitteisiin. En usko, että jäsenvaltioita voidaan jättää jälkeen, niin kuin ei yhtään jäsenvaltion kansalaisakaan voida jättää muista jälkeen. Ja tästä pääsenkin kansalaisiin. Kaikki energiatehokkuustoimet pienellä ja suurella mittakaavalla ovat paras investointi, jonka yksityinen kansalainen tai jäsen, jäsenvaltio voi tehdä oman tulevaisuutensa hyväksi ja ne vaikuttavat äh, rahoitusmarkkinoiden volatiliteettiin tai tai suojaavat niiltä ja, ja näin ollen ei ole mitään turvallisempaa kuin investoida näihin seikkoihin, joihin vaikuttavat vaihtuvat fysiikan lait. Meidän on tärkeää todella ryhtyä työhön, jotta Eurooppa olisi sietokykyisempi. Jokainen kilowatti, joka öljytynnyri, joka ku, kaasukuutio, jonka ostamme ulkomailta, merkitsee sitä, että vauraus virtaa näihin maihin, jotka usein kuitenkin rahoittavat sitten sellaisia intressejä, jotka ovat Euroopan unionin intressejä vastaisia. Energiatehokkuusdiskurssista tulee näin ollen ilmastodiskurssi, se koskee ainoastaan ympäristöä ja taloutta, vaan myös vapautta, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta tulevia sukupolvia ajatellen. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on kyllä paljon mahdollisuuksia keskustella tästä mietinnössä ITRE-kokouksessamme maaliskuussa. Nyt saamme täältä yksittäisiltä jäseniltä paljon kysymyksiä. Haluaisin tässä vaiheessa sulkea puhujalistan. Annan yhden minuutin puheaikaa jokaiselle. Ja ilmoitan jo etukäteen, että olen nyt äh, tiukkana näiden puheen aikojen, puheaikojen kanssa. Edustaja Rodriguez. Gracias, presidente. Primero quiero señalar... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että puhun Solera Cabezonin nimissä. Hän on lausunnon valmistelijana Envi-valiokunnassa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme pahoillamme siitä, että jälleen kerran jäsenvaltiot eivät ole täyttänyt odotuksia eikä voida taata, että päästään 20 prosentin energiatehokkuustavoitteeseen. Mutta on totta, että olemme oppineet siitä, mitä on tapahtunut ja Olemme panneet merkille vaikeudet, joita arvioinnissa korostetaan ja voimme hyvin pian siirtää käytäntöön nämä oppimamme asiat. Kun pian uudistetaan energiatehokkuusdirektiiviä ryhmämme ehdottaa, että haetaan mekanismeja, joilla taataan, että jäsenvaltiot nostavat kunnianhimon tasoaan ja palentavat energiatehokkuusinvestointien olosuhteita. Oma ryhmäni ja SND-ryhmä haluaa parantaa saneeraussuunnitelmien tasoa ja täydentää niitä kansallisilla etenemissuunnitelmilla, jotka määritellään eri osapuolten välillä. Haluamme, että laajennettaisiin, otettaisiin mukaan myös saneerattavat julkiset rakennukset ja että otetaan julkisiin hankintasopimuksiin nämä sitten mukaan ja yritykset täytäntöpanevat suositukset, joita on tullut direktiiviin mainitsemista energian raporteista. Ja edelleen haluamme, että jäsenvaltioissa pidetään prioriteettina kotitalouksia, joilla on hankala tilanne. Puheenjohtaja keskeyttää puhujan. Kysymys, puhuja jatkaa. Kysymys komission edustajalle. Oletteko arvioineet, millaisia vaikutuksia on näillä toimilla energiaköyhyyden vähentämiseen kaikkein haavoittuvimmissa kotitalouksissa? Kiitoksia. Benson. Edustaja Benson. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. On tärkeää tätä kustannustehokas siirtyminen Euroopan energiajärjestelmässä tulevaan vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tärkeää myös taata, että EUn suuntaan antavat tavoitteet saavutetaan, eli että 20 prosenttiin energiatehokkuusparannus saadaan 2030 mennessä. Ja tavoite pitää saavuttaa kustannustehokkaalla tavalla. Yksi työkalustamme on artikla 7 energiatehokkuusjärjestelmät. Tiedän, että komissio puhui 71 prosentista, mutta me tiedämme, että sen avulla saadaan direktiivin saa kaksi kolmasosaa säästöistä. Olen samaa mieltä, että tämä on tehokas myös seuraavalla kaudella. Energiatehokkuuden rahoittaminen näillä obligaatioilla on tärkeää. Tiedän, että tämässä maassa on paljon hyviä matalaa ripovia hedelmiä, ja joita voidaan hyödyntää, mutta rahoitus on niukassa. Me tarvitsemme lisää rahastoja. Meidän täytyy ottaa kustannusnäkökulmat huomioon. Girk. Ja Kiitos paljon puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että teimme virheen ihan aluksi, kun hyväksyimme tämän direktiivin. Tiesimme jo alusta lähtien, että Euroopassa on pidemmälle kehittyneitä ja vähemmän kehittyneitä maita. Eurooppa ei voi laskea samoin tätä 20 prosentin leikkausta. Tässä oli väärät indikaattorit. Indikaattori, jolla energiatehokkuutta – mitataan, kaipaisi BKT per capita lukuamu sinne mukaan. Silloin voidaan puhua aidosta tehokkuudesta. Jos ajatellaan näitä maita, jotka tarvitsevat lisäedistystä, ne eivät pysty selviämään tässä tahdissa ja pääsemään 20 prosenttiin. Minä kysyisin, mikä on laskelma Puolan kannalta? Miten tämä 20 prosenttia lasketaan Puolalle? Details, please. Kiitoksia sitten edustaja Baltsiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. <clears throat> komissio atstovas. Kiitos puheenjohtaja. Kuulemme komissiolta, että edistystä on tapahtunut jo aika paljon. Mutta me keskustelimme tässä valiokunnassa ja 2014 tilanteesta kuudessa jäsenvaltiossa – kuulimme, että nämä jäsenvaltiot olivat tehneet paljon investointoja. Mutta tuotto tulee 100-300 vuoden aikana. Eli meidän täytyy miettiä toimenpiteitä, jotka johtavat paitsi energiasäästöihin, johtaisivat myös kansalaisten elämän paranemiseen. Muuten täytyy todeta, että varoja ei ole käytetty hyvin. Herra Kelly. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli ilo edustaa parlamenttia Pariisissa. Ja olisin tässä samaa mieltä useiden jäsenten kanssa siitä, että meidän pitää saada lisää vauhtia sitoumuksiimme eikä hidastella niitä. Erityisesti mitä rakennuspolitiikkaan tulee – Tätä kautta voidaan vähentää energian käyttöä, säästää rahaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa elinoloja totta kai. Tämä on tilanne, jossa kaikki voittavat ja tässä suhteessa meillä on paljon toimintamahdollisuuksia. Mitä kysymyksiin tulee? Kuuntelin esittelijä Piperin puheenvuoroa tarkkaan ja hän puhui päällekkäisen työn tekemisestä. Minulla olisikin kysymys komissiolle. Toivoisin, että komissio voisi vastata edustaja Piperin kysymyksiin päällekkäisyydestä, päällekkäisestä työstä, joka on tehotonta. Se vaatii meiltä vain lisävaroja, joten toivoisin, että tähän kysymykseen vastataan. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia myös Kelille puheenjohtajan no, kiinni pitämisestä. Karins. Meillä on pari kysymystä komissiolle. Puheenjohtajan haluaa pitää kysymyksen vain esittää. Ymmärtääkseni me me vähennämme hiilidioksidipäästöjä. Ja teidän mukaan me olemme tehokkuustavoitteessa oikealla tiellä, saavutamme ne. Kysymykseni on, kuinka paljon lainsäädäntö on vaikuttanut hiilidioksidipäästöihin ja kuinka paljon tämä johtuu teknologian normaalista parantumisesta ja kuinka paljon johtuu taantumasta. Pitääkö meidän taputtaa itsemme selkään lainsäädännön ansiosta vai onko isompi vaikutus syntynyt muista syistä? Kiitoksia täsmällisestä mm, kysymyksestä ja puheajan noudattamisesta. Edustaja Eriksson. The world is changing. Kiitoksia. Maailma muuttuu, energiamarkkinatkin ovat muuttumassa. Tiedämme, että potentiaalia on paljon energiatehokkuuden alalla, erityisesti rakennuksissa ja myös teollisuudessa. Ehkä erityisesti Puolan kaltaisissa maissa ja britanniassa jossa on ollut heikkoa energiapolitiikkaa, mutta nyt olemme tilanteessa, jossa energiahinnat ovat luultavasti väliaikaisesti laskemassa voimakkaasti. Kuinka tämä vaikuttaa energiatehokkuusdirektiiviin? Minusta tämä on tärkeä asia keskusteltavaksi. keskusteltavaksi. Onko komissio analysoinut sitä, kuinka tämä vaikuttaa direktiivin tuloksellisuuteen, mitä se merkitsee meille Tarkoittaako se, että meidän on vahvistettava direktiivi niin, että saavutetaan samat tavoitteet lyhyellä aikavälillä vai mitä se meillä merkitsee? Again for this. Kiitoksia vielä kerran erittäin hienosta kurista tämän keskustelun loppupuolella puheaikojen suhteen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Taidanpa tarvita yli minuutin vastaamiseen, pyydän anteeksi, mutta pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Herra Kalli Pedersen, Valppa, painottivat rakennusten merkitystä. Kiinnitän huomiota, että rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän direktiivin uudelleen arviointi on tulossa ja parlamentti tulee antamaan varmasti tärkeän panoksensa tähän prosessiin, sillä säästö tulee merkittävästi rakennuksesta kysyy, kuinka paljon energiatehokkuus on vaikuttanut hiilidioksidipäästöihin. Tähän mennessä se ei ollut pääsaavutusten tulos. Siirtyminen ää, ää, vähemmän hiilipohjaisiin polttoaineisiin tai polttoainemiksiin muuttaminen on parantanut hiilidioksidisäästötilannetta enemmän suhteessa direktiiviin, mutta seuraavalla vuosikymmenellä panokset tulevat, vaikutukset tulevat olemaan tasapainoisempia ottamaan kiinni jäsenvaltioiden toimista. Mutta jos hyötyjä ajatellaan, ja tämä liittyy siihen, mitä herra Bentsen sanoi, jos ympäristö ei väli, ympäristöstä ei välittäisi, jos ajattelisi, että parisista ei välitettäisi, ja mehän uskomme, meidän mielestä silti kannattaisi pyrkiä energiatehokkuuteen. BKT-vaikutus on myönteinen, työpaikkavaikutus on varmasti myönteinen, ja sen, että me tuomme maakaasua, joka ei luo paljon työpaikkoja ja altistaa meidät niille ihmisille, joilta tuomme. Sen sijaan, että me teostamme ihmisiä esimerkiksi eristämään asuntoja, parantamaan eristystä, tai että käytämme parempia Euroopassa suunniteltuja lämmityslaitteita maakaasun kysynnän vähentämiseksi. Näillä on sekä taloudellisia vaikutuksia, energiaturvallisuusvaikutuksia, että hiilidioksidin päästövaikutuksia. Eli tämä on sekä talouspolitiikkaa että ympäristöpolitiikkaa. Herran Jäävarin ja Bensenin kysymykset rahoituksesta. Näissä kysymyksissä ei ole, onko rahoitus järkevää, vaan mistä saadaan rahaa investointeihin ensi kädessä. Olette ihan oikeassa, täytyy miettiä. E, e, herra Benson, teidän naapurinne, en hänen nimeä, sanotaan, että rahoja voidaan käyttää väärinkin tällä alueella, tai huonosti. Sitä ei pidä tehdä me pyrimme jälkeen rajoitukseen ja, ää, ja meillä on pankkien rahoitus, energiarahoitustyöryhmä. Me mietimme, mitä esteitä yksityisen rahoituksen osuuden lisäämiselle on. Kysymys on riskien vähentämisestä ja projektien aggregoimisesta. Olemme kiinnostuneita panoksestanne tässä asiassa. Palfa Siloaga ja Rodriguez ottivat energiaköyhyyden esille. Rodriguez kysyi, olemmeko arvioineet vaikutusta energiaköyhyyteen. Tuloksia meillä ei ole vielä. Tämä on alue, jota meidän täytyy tarkistella. En sen enempää sano. Tämä on alue, jossa direktiivin uudelleen arviointi voisi johtaa parempi lisätuloksia. Tämä on hankala alue. Ei ole ilmiselvää, mitä pitäisi tehdä mutta me mietimme, mitä tämä tehdä, jos parlamentilla on ehdotuksia tuohon suuntaan. Nyt on aika tehdä niitä. Herra Eriksen kysyi Airpricesta. öljyn hinnasta. Öljyn hinta ja muut hinnanmuutokset eivät ole olennaisesti reaktio eurooppalaiseen kysynnän vähenemiseen. Mutta on selvää, että jos politiikka toimii, fossiilisten polttoaineiden kysyntä vähenee. Eikä se tue kestävää korkeiden öljyn hintojen järjestelmää. Ei ole, tässä politiikassa ole järkevää, jos se vaatii korkeita öljyn hintoja onnistuakseen. Totta kai hinnalla on vaikutus energiatehokkuuteen, mutta rakennuksissa, kulutusalalla ja monissa yrityksissäkin on paljon kustannustehokkaita investointeja, ei tehdä. Investointeja, jotka maksaisivat itse vuodessa tai kahdessa. Ei ole järkevää, että ne jätetään käyttämättä. Vaikka hinnalla on vaikutus, sillä ei ole sitä ratkaisevaa vaikutusta kun sillä saattaa olla muilla politiikka-alueilla. Ja sitäkin täytyy seurata. Silloin kysyi ilmamalaista, millä oli vastuuta. Otan yhteyttä kollegoihin. Herra Kelly totesi, että en onnistunut vastaamaan yhteen herraa Piperin näkökantaan pyydän anteeksi. On toinenkin asia, johon palaisin mielelläni kysymyksessä päällekkäisyydestä arvemme ei ole, että energiatehokkuuslainsäädännön sisällä ei ole päällekkäisyyttä. Meillä on kaksi tuotelainsäädäntöä, joissa on vähemmän standardit, ja ne koskevat tiedonsaantia. Meillä on yksi rakennusta koskeva direktiivi, jossa jälleen on standardeja ja tietoja kuluttajille, ja sitten energiatehokkuusdirektiivi, joka lisää hyvien tuotteiden kysyntää ja hyvien rakenteiden kysyntää. Se täydentää näitä yksityiskohtaisempia teknisempiä lainsäädännön osia ja tämmöistä sekä kysyntä että äh, tarjontapuolella taloudellisilla lisätoimilla, jotka parantavat parempia tuotteiden kysyntää. Ja en vastannut kysymyksiä, joka koskee uusiutuvan energian osuutta. Tässä meidän täytyy taas toimia oikealla tavalla. Jos toimimme oikealla tavalla, kannustimet rakennusten saneeraamisen ovat juuri johtavat siihen, että myös asennetaan aurinkopaneeleja ja että käytä, asennetaan lämpöpumppu, joten meidän kannustimemme kannustavat myös uusiutuvan energian käyttöön. Tämä on erityisen tärkeää rakennussektorilla. Lopetan tähän yhtä näkökohtaa lukuun, että Herra Tambrano kysyi, miksi jotkut maat saavuttavat tuloksia, to- toiset eivät. Emme tiedä, mutta jos edistymis- raporttia tarkastelee, ei se ole maan varallisuudesta kiinni. Kautta Euroopan pohjoisesta etelä- ja lännestä itänä maita, jotka onnistuvat. Potentiaalia on. Mutta kysymys on niin paljon, yhtä paljon hyvästä hallinnosta ja hallinnasta kuin resursseista. Ja tästä lopuksi siihen, mitä herra Gierek sanoi. Vaikka totta, Euroopan tasolla tavoitteemme on kvantitatiivinen, pyrimme absoluuttiseen energiasäästöön. Euroopan tasolla meillä on absoluuttinen tavoite jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltiot voivat asettaa tavoitteensa millä keinoin, millä suhdeluvulla tahansa. Haluaisin, että maat Puola vain yksi esimerkki. Maat, jotka pärjäävät taloudellisesti erittäin hyvin, me odottaisimme, että niiden tavoitteet olisivat korkeammin tai yhtä suuri, jotka ovat kuin maissa, jotka ovat eri osassa taloussykliä se näkyy meidän tavoitteena se tulossa. Kiitos puheenjohtaja. Ähm. Kiitoksia. Hodson, toivon, että näin todella olemme saaneet vähän kurattua aikaa kiinni, vaikka aloitimme myöhään. Tämä luonnos tulee täsmällisempään keskusteluun Nitre-kokoukseen maaliskuussa. Nyt haluaisin siirtyä seuraavan kohtaan esityslistalla Joulukuussa 2015 Berek julkaisi. Hetkinen, anteeksi vain. Anteeksi vain, eh, edustaja Piper. Toki en ole kovin kokenut puheenjohtajana, olkaa hyvä. Um, also ich hab mich... Ei ongelmaa. Minä olin iloinen siitä, että huomioita on tehty siihen suuntaan, että byrokratia pitää purkaa. Ja herra Onson sanoi, että artiklassa 7 on yksinkertaistamistarvetta – on todella hienoa, että sain tämän kuulla. Kuitenkin yksi kysymys jäi jälleen ilman vastausta. Jotkut täällä sanoivat, että jos määrämme säästämään energiaa, vastustamme kriisejä paremmin. Mutta tähän kuuluu mukaan uusiutuva energia. Sitä alahan haluamme laajentaa Euroopassa. Ja joillain alueilla on jo 50 prosenttia tämä toimitaan rajat ylittävästi. On energian tuottajia, jotka ovat keskittyneet uusiutuvaan energiaan. Ja haluammeko todella nyt määrätä heille energiansäästövelvoitteen? Jäsenvaltiothan voivat valita, mitä järjestelmää käytetään energian säästämiseksi. Tähän ei vastattu. Siis onko säästövelvoite myös uusiutuvia energiaa? koskeva. Ja nyt Skandinaviassa, Pohjoismaissa on tällaista flat rate-energiaa. Miten, tämä on nyt ihan uutta kehitystä, miten siihen suhtaudutaan? Minusta tuntuu, että olemme edelleen vähän jumissa tähän, että keskustellaan rakennuksista ja niin edelleen siitä, mitä sanotaan – ja mitä on tehtävä kuntien ja EUn tasolla. Tässä on vain liikaa byrokratiaa. Toivoisin, että kun energiatehokkuusdirektiiviin liittyy niin monia tärkeitä aiheita, niin totta kai tässä on paljon vielä sisältöä, jota on työstettävä, mutta meidän on huolehdittava siitä, että byrokratiaa voidaan purkaa. Toivoisin, että tältä osin saisimme vielä omaa panostustamme mukaan. Kiitos. Much. Kiitoksia edustaja Piper. Joulukuussa 2015 Bereki julkaisi lausuntonsa siitä, kuinka sen mielestä EUn televiestintäsääntöjä olisi uudistettava. Komissio julkaisee tänä kesäkuussa lainsäädäntöehdotuksensa luultavasti ja verkona julkaissut asiakirjassa koskien ott oligopoleja ja televiestintämarkkinoita, joten uskonpa, että tässä on paljon aihetta keskusteluun. Olemme suunnitelleet keskustelua, joka kestäisi tunnin ja 15 minuuttia. Ja minulla on ilo pyytää Berekin puheenjohtajan Wilhelm Eschweileria pitämään alustuksensa. Olkaa hyvä. We all face rapidly. Kiitos oikein paljon. Me elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa sähköisen viestin mietinnön osalta digitaaliset muutokset olivat Davoksen kokouksen keskiössä ja siksi EUn sääntely puitteiden televiestinnän osalta ovat todella keskiössä, kun ajatellaan tulevaisuuttamme ja yhteistä tavoitetta digitaalisisämarkkinoita. itri Itrivaliokunnalla on keskeinen rooli ajatellen tulevia lainsäädäntöehdotuksia. Joten tätä taustaa vasten pidän hienona, että sain mahdollisuuden jakaa täällä ajatuksianne. Tämä liittyy televiestintäpuitteisiin, jotka Berekissä hyväksyttiin vähän aikaa sitten. Minulla on ilo olla Berekin puheenjohtaja tämän vuoden ajan. Seuraava kuva. Starting point. Lähtökohtana on se, että televiestinnän puitteet luovat keskeisen osan tätä strategiaa ja päätöslausemassa Euroopan parlamentti on ottanut siihen kantaa. Tässä on kolme keskeistä toivomusta. Yritysten ja kuluttajien parempi pääsy, digitaalisten verkkojen tarjoaminen ja sitten, että vahvistetaan digitaalitaloutta. Televiestinnän uudelleen tarkastelu liittyy ennen kaikkea siihen osaan, jossa puhutaan hyvien olojen tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi digipalveluille. Ja tässä mielessä yhteydet, tasavertaiset mahdollisuudet, kuluttajan suoja, taajuus, universaaliset palvelut ja toimielinten muotoutuminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Kun vastataan näihin yhteyksiin liittyviin vaatimuksiin Euroopassa. Meidän on löydettävä sopiva vastaus siihen, miten voidaan parantaa sitä, että nopea, todella nopea laajakaista infrastruktuuri syntyy, miten voidaan puuttua digitaaliseen kuiluun ja miten voidaan huolehtia siitä, että nopea laajakaista vastaa kuluttajien vaatimuksiin. ja otetaan huomioon tarvittavat investoinnit. Olen täysin samaa mieltä kuin EPEn päätöslausemassa on esitetty, että investoinnit nopeaan verkostoon vaatii kannustemia. Siksi tarvitaan EU-sta kilpailukykyä tukevia sääntelypuitteita. Ottaen huomioon, että lisäkilpailukyky yhdistetään suurin infrastruktuuriinvestointeihin siihen, että alemmat hinnat saadaan kuluttajille yrityksille. Berekin kannan mukaan kolme välinettä ovat tässä mukana sääntely ja silloin kun se on paikallaan myös sääntelyn purkaminen. Lisäksi universaalien palveluiden asema ja valtionapu silloin kun se on tarpeen. Mitä sääntelyn tulee on hyvä muistaa kilpailu, joka ajaa riittäviä investointeja palaan EPn päätöslausemaan, jossa tämä myös todetaan. On vähän todisteita siitä, että operaattoreiden konsolidoituminen johtaa lisäinvestointeihin. Tämän sanottua niin haluaisin muistuttaa, että on hyvä pitää mielessä, että yhteenliitäntätavoitteissa on erilaisia haasteita eri jäsenvaltioissa. Parhaat tekniset mahdollisuudet, parhaat kilpailumallit ovat riippuvaisia markkinoiden rakenteista. Siksi ei voida sanoa, että sama malli sopii kaikille. Me tarvitsemme joustavuutta, jotta voimme tukea kilpailukykyä ja toteutumista parhaalla mahdollisella tapaa ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet. Uudelleen tarkastelu antaa mahdollisuuden ajankohtaistaa sääntelyvälineitä, jotta voidaan vastata haasteisiin, ja ottaa huomioon muuttuvat ja monimutkaiset markkinoiden vaatimukset eri jäsenvaltioissa. Ja mitä sitten tulee yleispalve- yleispalveluihin? Yleisesti ottaen sanoisin, että ne ovat tärkeä osa näitä puitteita. Näin huolehditaan perusteleviestintäpalveluiden turvaamisesta kaikille huolehditaan sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja estetään digitaalikuilun muotoutuminen Euroopassa. Ottaen huomioon markkinat, teknologinen ja sosiaalinen kehitys, pari seikkaa on huomioitava. Ensinnäkin, onko tarpeen päivittää nykyvelvoitteita yleispalveluiden osalta? Meidän mielestämme jäsenvaltioiden tulisi – saada ylläpitää mahdollisuus määritellä soveltamisala yleispalveluiden ja velvoitteiden osalta, kun tilanne voi kehittyä eri tavoin riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät eri maissa. Lisäksi olisi pidettävä mielessä se, että yleispalveluiden tavoitteena on huolehtia siitä, että saadaan perusminimipalvelut tietynlaatuisena. Tietenkin Yleispalvelut voivat olla vaikuttamassa siihen, että yhteenliitäntä tavoitteeseen pääsään. Voidaan estää digitaalisen kuilun syntyminen, mutta jäsenvaltiot voivat tehdä päätökset siitä, miten peruslaajakasta tarjotaan kaikille. Seuraavassa kuvassa puhutaan niin kutsutusta tasavertaisista toimintamahdollisuuksista, jotka ovat keskeisiä, kun uudet palvelut, erityisesti OTT-palvelut – kilpailevat perinteisten televiestintäpalveluntarjoajien kanssa. Pari keskeistä kysymystä on otettava esiin. Kärsivätkö tässä tasavertaiset toimintamahdollisuudet eri toimijoiden välillä yleisesti ottaen? Kannamme saman huolen, kun parlamentin päätöslauselmassa on digitaaliset palvelut ovat lisänneet kysyntää ja kilpailua. Tästä on hyötyä kuluttajille – ja investointitarve infrastruktuuriin on muistettava. Siksi Berek haluaa varovaista ja täsmällistä lähestymistapaa, jossa noudatetaan komission esityksiä. Berek keskittyy OTT1 palveluihin, joiden ajatellaan korvaavan peruspalvelut, WhatsApp esimerkiksi tekstiviestien tilalle. Berek hyväksyy kertomuksensa OTT-palveluista myöhemmin tänä vuonna. Ja sitten nuo toiset kysymykset, mitkä ovat vaihtoehdot tässä kysymyksessä. Ensinnäkin Berek suosittelee oikeusperustaa, joka mahdollistaa sen, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat valvoa sähköisen viestinnän markkinoita laajemmin kuin klassisissa televiestinnän puitteissa. Lisäksi johdonmukaisuuden puutteen takia kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarvita vähän lisäselvyyttä. Ja erityisesti, jotta voidaan välttää turha sääntelytaakka, olisi tärkeää huolehtia siitä, että sääntökohtaisesti arvioidaan tilannetta, että voidaan arvioida sitä, mikä ala tarvitsee erityistä sääntöä. In this context of end users protection, tässä yhteydessä, kun puhutaan loppukäyttäjän suojelusta. Berek on sitä mieltä, että pariin kysymykseen tarvitaan vastaan. Tarvitaanko yleistä kuluttajasuojalainsäädäntöä vai alakohtaista? Berekin mukaan tarvitaan tasapainoa alakohtaisen ja yleisen kuluttajasuojalainsäädännön välillä, että voidaan huolehtia siitä, että loppukäyttäjää suojellaan haitasta, jota saattaisi syntyä, kun ala kehittyy ja muuttuu niin nopeasti. Joka tapauksessa – on estettävä päällekkäisen sääntelyn tai sääntelyaukkojen syntymistä ja välttää tilanteita, joissa kuluttaja ei ole kunnolla suojeltu. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy harmonisoinnin tarvetta kuluttajasuojan lainsäädännössä. Verkillä on tärkeää se, että huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot ja sääntelyviranomaiset voivat vastata kuluttajien ongelmiin, joita syntyy markkinoilla. Ja Mahdollista se, että edelleen voidaan etsiä uusia sääntelymahdollisuuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että voidaan toimia tulevaisuudessa. Maksimiharmonisointiin liittyy riskejä, jotka liittyvät siihen, että lopukäyttäjän suojelu menee pienemmän yhteisen tekijän mukaan. Seuraava kuva. Minä tiedän ja Merek tietää, että tajuuskysymykset ovat keskeisiä Euroopan komissiolle, myös samoin kuin Euroopan parlamentille. Pari sanaa status kuosta verekin kannan mukaan nykypuitteet toimivat hyvin. Osana antaa etua kuluttajille huolehtia teokosta kilpailusta ja investoinneista ja sitä, että nopeasti saadaan uudet 4G-verkot. Ei enempää arvinnoisi tai tuota, että ole käytössä Euroopassa kuin muualla maailmassakaan Yhdysvallat, Australia, Japani mukaan lukien. Lisäksi eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen taajuuskoordinoinnin asia on jo realiteetti. Mikä tahansa lisäharmonisointi pitäisi ottaa tarkan harkinnan kohteeksi arvioiden hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Mitä tulee tuleviin taajuuksiin. On sanottava, että vaatimukset, jotka liittyvät taajuustarpeisiin televiestintä- ja palvelualalla vaihtelee jäsenvaltioiden välillä. Tämä johtaa siihen, että ei ole helppoa allokoida tiettyjä taajuuksia tietylle jäsenvaltiolle. Top-down harmonisoinnin vaarana on se, että tehottomasti käytetään tätä hyvin rajallista resursseja ja tämä haittaa enemmän kuin tukee innovointia. Nykypuitteissa jo tunnustetaan laajat välineet, joilla voidaan harmonisoida taajuudet sähköisen viestinnän alalla ja huolehtia aikarajoista ja täytäntöönpanosta. Loppujen lopuksi tarvitaan läheisempää yhteistyötä RS PG, eli radiotajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän ja Berekin välillä. Lami. Luvalla ne voinko vielä esittää ihan muutaman kommentin meidän suunnitelmistamme? There is the last crucial point. Viimeinen tärkeä kysymys, toimielinten rakenne seuraavassa kuvassa. Tiedätte, että meitä on aina kritisoitu siitä, minkälainen toimielin rakenne on. Meistä tuntuu, että verekin pitäisi olla tässä muodossa ja pitää kiinni läheisestä yhteistyötä kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Me tarvitsemme kansallisten sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Ehkä parannusmahdollisuuksia on, mitä tulee operationaaliseen tehokkuuteen Berekin työssä. Mutta tämä toimielin malli saisi jäädä entiselleen. Ja ihan viimeinen kuva liittyy TSM-seurantaan. Näette sieltä, että paljon työtä on vielä tehtävänä. Toisaalta netin neutraaliuskysymys. Me työstämme suunta viivoja työsadan päätöksen elokuun loppupuolelle. Toisaalta teemme tiukasti työtä verkkovierailukysymyksessä – tämän fair use-politiikan pohjalta. Tässä lyhyesti Berekin tehtävät oli ilo ja kunnia saada olla täällä paikalla. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt varjoesittelijät saavat kaksi minuuttia. Äh, Rova Nibler. Ja vielen, vielen dank, niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Herra Isweiler, kiitos tästä alustuksesta ja esityksestä. Huomio kolme kysymystä. Ensimmäinen huomio, haluaisin täysin tukea teitä siinä, että me tarvitsemme investointeja ennen kaikkea nopeaan, ultranopeaan laajakaistaan. Lisäkannusteiden luominen on tärkeää silloin, kun se vain on mahdollista. Eli täysi tuki teille, jos olemme kilpailukykyisiä Euroopassa, niin kaiken A ja O on se, että internet todella huolehtii yhteyksistä ja pääsystä Minulla olisi kysymys ensinnäkin taajuuspolitiikkaan, kun viittasitte siihen. Oikeastaan halusin vain vähän edistyksellisemmin sanoa, että kun ajatellaan käyttömahdollisuuksia, autonomisoitu ajaminen ja itseohjautuvat autot, internet 4.0, terveydenhoito. Me tarvitsemme enemmän harmonisoitua lähestymistapaa taajuuspolitiikassa. Miten pitkälle olette tässä valmiita menemään. Toivoisin yksinkertaisesti, että nähtäisiin, että eurooppalainen lähestymistapa on välttämätön ja se tunnustettaisiin sitten nettineutraaliudesta. Parlamentti on hyväksynyt kantansa, mitä kokemusta teillä on käytännön työstä, onko valituksia, Miten tämä toimii. Ja sitten tasavertaiset toimintamahdollisuudet mainittiin. Ehkä voi sitten vielä puhua vähän lisää tästä aiheesta, eli mistä nähdään, että eri pelisääntöjen takia syntyy kilpailun vääristymää. Eli miten nykyvälineiden pohjalta voitaisiin jo tehdä jotain, jottei synny epätasa-arvoa. Haluaisin päättää puheenvuoroni tähän Piilin puheenjohtaja kiinni puheenjohtaja. Kiitos. Aivan loistavaa, hienosti. Kiitos. Edustaja Nibler, edustaja Kreel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyt huomio ja kaksi kysymystä. Totta kai suurin haaste on infrastruktuuri todella meillä on tässä paljon tehtävää ja nostan siinä, että pohditaan, miten valtion tukia voidaan käyttää, vaan aina ottaen huomioon kilpailu. Nyt asiat järjestetään niin, että toiminta on mahdollista sellaistenkin mallien toiminta, joita emme, joista emme vielä tiedä. Tätä digitaaliset sisämarkkinat, sehän on tänä vuonna meidän suurin työsarkamme myös täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentti omassa mietinnössään digitaalisista sisämarkkinoista sanoi, että Berekin roolia tulisi vahvistaa tässä työssä. Me haluamme tiukempaa kompetenssia ja toimivaltaa Berekille. Minä kysyisin, mitä te toivoisitte itse? Mitä voisimme tehdä, jotta työ sujuisi paremmin henkilökohtaisesti minä olen saanut nauttia hyvästä yhteistyöstä Berekin kanssa. Mielestäni Berek tekee oikein hyvää työtä. Berekin toimista Riassa, miten sitä voitaisiin vahvistaa, antaa sille lisätukea, jotta voimme edistyä työssä. Mä olisin edustaja Nimlerin kanssa samaa mieltä nettineutraaliuskysymyksessä. Minulla on samanlainen käsitys, että eri toimijat suhtautuvat hyvin eri tavoin edelleen. Parlamentti on ottanut melko yksimielisesti kantaa. Sopiiko se niihin suuntaviivoihin, joita te haluatte työstää niin, ettemme lopulta joudu katsomaan tätä ikävällä tapaa jälkikäteen. Minäkin pidin puheenjohtajasta kiinni loistavasti. Kiitos. Edustaja Henkel ECR-ryhmästä saa puheenvuoron. Olen viettänyt koko elämäni tällä alalla ja tullut siihen tulokseen, että yksi syy, miksi olemme perässä Yhdysvaltoihin nähden on, että osemmissa maissa isät telekomyhtiöt yksityistä tiliä myöhään. Onko teidän organisaatiolla kantaa siihen, että jossakin maissa nuo isot toimijat ovat osittain tai kokonaan valtion käsissä? Ja nyt Rova Kallas. Uh, so, uh... Kiitoksia. Minulla on useita kysymyksiä. Ensinnäkin tasavertaisista kilpailusuhteista OTT ja perinteisellä sektorilla sanoitte myös, että samantapaisia sääntöjä pitäisi samanlaisista palveluista eh, samanlaisiin palveluihin soveltaa on myös arvioitava, mitä ovat nämä samantapaiset eh, palvelut. On hyvin tärkeää käydä keskustelua erottaa keskustelussa mm, pääsy palveluihin ja verkostoihin, koska verkostojen osalta tarvitsemme toki sääntelyä niin, että saadaan aikaan kilpailua markkinoilla, mutta palveluiden osalta niitä voidaan myös, niiltä voidaan sääntelyä purkaa. Mitkä ovat teidän näkemyksenne tähän? Toisekseen kerroitte harmonisoinnista. Olen aika yllättänyt. Sanoitte, että tarvitaan varovaista lähestymistapaa. Nyt kun puhutaan aina asioiden internetistä ja muista DSM-liittyvistä asioista, jotka edellyttävät yhdenvertaista ajuuslähestymistapaa, niin, niin, tähän haluaisin kantaa ne. Toinen kysymys liittyy toimielin järjestelmään sanotaan, että tämä on toiminut hyvin, mutta meidän on muistettava, että Berek on edelleen 28 sääntelijän yhteiseliin. Mitä tapahtuu, jos meillä on näitä netin neutraaliusperiaatteita ja muita, joita tarvitsemme dsm että niitä, on, niitä olisi täytäntöönpantava samalla tavalla? Tekikö Berek työn? Kuinka riidat ratkaistaan? Onko eroavaisuuksia eri sääntelyiden välillä? Kiitoksia. Joo. Mrs. Kallas, we are doing an excellent job. Kiitoksia edustaja Kalle. Sitten äh, Raimo, meillä menee oikein hyvin tämä keskustelu nyt. Takia Eschweiler, für äh, herkommen. Kiitos herra Eschweiler, että tulitte tänne. Minulla olisi vain yksi kysymys. Melko peruskysymys. Miten te henkilökohtaisesti, Merek, haluatte katsoa sääntelyä tulevilta tuleville vuosille ja puhutaan demokratiakehityksestä. Kuluttajan suojasta puhutaan paljon, mutta internet ja televiestintäverkot ovat tärkeitä demokratiapoliittisesti. Ja siksi hän yleispalvelusta puhutaankin. Kyse ei ole ainoastaan markkinoista, vaan taustalla on demokratiapoliittinen kanta. Miten tärkeä rooli tällä on teidän keskusteluissanne ja pohdinnoissanne – kun ajattelette tulevaa sääntelyä? Eteetellä ainoastaan markkinoita ja kuluttajia. Kiitos. Wonderful. Thank you very much. Hienoa, kiitoksia. Seuraavana yksittäiset kysymykset kollegoilta. Edustaja Rybi. Oikein sydämet, kiitokset. Ensimmäinen kysymys 5G vuoteen 2020 Eikö tämä ole liian myöhään? Eikö viimeistään 2018 Etelä-Korea ja Japanihan tässä etenee jo? Ja sitten huutokapön harmonisoiminen kautta Euroopan investointihan voidaan varmasti saada, jos käytetään nettien rakentamiseen näiden huutokauppojen luomat tulot. Oletteko yhdessä yhteistyössä Eson kanssa niin, että voidaan ajatella – yhteistyötä ja ammattimaista toimintaa tältä osalta. Ja sitten maksimaali MPR, reilun käytön, fair use-lausekkeen kanssa. Onko se mukana, kun ajatellaan siis juuri tätä reilua käyttöä? Kiitos, edustaja Boni, minut. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kattavasta kattavasta esityksestä ja näkemyksistä koskien televiestintä puitteita. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin, kuinka voidaan stimuloida investointeja? Mitä ajattelette tästä käsitteestä, joka koskee yhteisiä ponnisteluja verkkojen Eurooppa? rahastojen, rakenteellisten rahastojen ja eurooppalaisten strategisten investointien rahastojen yhdistämisestä. Toinen kysymys liittyy harmonisointiin Sanoitte, että luultavasti olemme harmonisointiprosessissa jäljessä, mutta jos ajatellaan 5G-verkostoa, mielestäni meidän on valmisteltava agendamme, meidän on valmisteltava edistelmissuunnitelmaa kohti 5G-verkkoa kohti myös kansainvälisten instituutioiden kanssa. Mitä ajattelette harmonisoinnista tämän 5G etenemisen osalta. Sitten viimeinen kysymys liittyy yleispalveluihin. Totesitte, että säännöt pitäisi päivittää kansallisten hallitusten taholta, mutta jos haluatte välttää vaarallisia ratkaisuja Euroopan harmonisoidun kannalta, niin miten voitaisiin antaa oikeus kansallisille hallituksille ja kuinka voitaisiin riittävästi tätä kuitenkin harmonisoida? Onnea vaan teille. Kiitoksia sitten edustaja Valean. Thank you. Kiitos. Yleensä kun puhutaan kilpailusta ja yritysten yhdistämisestä vastaakseen tekijänä, mutta, mutta meidän täytyy puhua markkinoille pääsystä. Missä tämä konsolidoinnin ja kilpailun este oikein on? Te sanotte että tässä nykymallissa, että nykymalli on toimiva mutta että infraan pitäisi investoida. Eikö ole niin, että olemme saavuttamassa kannattavuusrajaa, joka hidasta investointeja on este vastaiselle investoinnille ja miten me voimme sitten tässä tilanteessa luoda kannustimia seuraavalle, että saisimme investoinnit seuraavalle tasolle? Kiitoksia sitten viimeinen kysyjä, edustaja Kumpula-Natri. Thank you very much. Uh, ja Tämä kattavuus ja nopean, nopeuden kattavuus pitää olla prioriteetti Euroopan unionille, jotta pysytään kärryllä, niin kuin sanoitte puheessanne, niin että pysytään globaalissa kilpailussa ja voidaan luoda pohja uudelle digitalisoitumiselle ja uudelle aikakaudelle ja saadaan uutta johtajuutta Euroopalla. Mutta sitten tästä yleispalveludirektiivin yksityiskohtaisesti on, onko sen peräkin mielestä vähän vanhanaikainen vai, vai katsotaanko siinä eteenpäin? tarvitaanko vielä näitä erilaisia puhelinkoppeja, katalogeja, puhelinluetteloita, mitä kukaan ei ainakaan Suomessa enää käytä, vai pitäisikö meidän vielä yleispalveludirektiivissä sanoa, että teidän pitäisi pyrkiä jäsenvaltioissa ne siihen, että tarjotaan korkeanopeuden liityntiä niin, että voidaan hakea työpaikkoja internetin kautta. Erissä SND konferenssissa juuri nähtiin, kuinka monet ihmiset eri maissa hakevat työpaikkoja netin kautta, vaikka haetaan kansallisiakin, kaupallisiakin palveluita. Minun mielestäni nämä ovat tärkeitä haasteita. Meidän on oltava johtavassa roolissa ja pitäisi nopeuttaa ja hidastaa kehitystä. Sama kysymys, joka Kaijalla oli 5Gstä. Miksi täällä on tämä sanamuoto? Miksi niin varovaisuutta täällä korostetaan? Minun, minä näen, että standardisointi auttaisi. Oh, uh, äh, Mr. Whelan. Kiitoksia sitten Euroopan komissiosta. Herra Whelan, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Komissiossa olemme työskennelleet erittäin läheisesti. Berkin kanssa laatiessamme uudelleen arviota, ja tämä arviointi on pitkään muodollisen ja epämuodollisen yhteistyön seurausta varten, että tämä jatkuu, kunnes me teemme lainsäädäntöehdotuksen parlamentille ja neuvostolle. Olemme varmasti monesta asiasta samaa mieltä tämän prosessin aikana. Otan Eschwallerin ja jäsenten teemoja esille. Myöskin vastaukset kuulemisessamme osoittivat, että nopeiden yhteyttä oikeuksien saatavuus, pääsy niihin, kansalaisten pääsy niihin Euroopan alueella on päätavoite tässä keikon arvioinnissa. No, tämä sitten näkyy keikon useassa lainsäädännöllisessä piirteessä. Varmastikin pääsyverkkoihin ja kilpailun edistäminen niiden suhteen komissaari vahvisti näkemyksessä, että kilpailu on investoinnin päävetolähde ja tämä tulee olemaan merkittävin osa kehikkoamme. Mutta jos ajatellaan kalupakkiamme, mitä herran Eschweiler meidänkin täytyy tarkastella. täytyy sitä muutamia työkaluja pakkiin, jotka paremmin tukisivat ja loisivat vaihtoehtoisille toimijoille investointikannustimia ja myöskin kannustaisi nykyisiä alalla toimivia yrityksiä investoimaan lisää. Eli me haluamme luoda kaikille mahdollisuuden lisäinvestointeihin. Ja meidän täytyy huolellisesti viritellä pääsylainsäädäntöä, jotta me kannustaisimme kilpailuun investointien kautta taajuuksista. Me komissiossa tyypillisesti alviivaamme, että parlamentissa on merkittävällä enemmistöllä hyväksytty tietty lähestymistapaa taajuuksien käyttöön. Tämä tapahtui edellisen kauden viime kuukautena. Tämä on tärkeä poliittinen tekijä, kun me pyrimme tunnistamaan, mitkä ovat tärkeimpiä alueita taajuuden suhteen arviossamme. Herra Eschweiler mainitsi, että ta- tarjolla olevan nopeiden, nopean viestinnän taajuuksien harmonisoinnissa edistämistä. Ne 4 tulemme tekemään ehdotuksia ää, kunnianhimoista tavoitteista 700 Hz alueella. megahertz-alueella. Mutta on, on myös muita kysymyksiä, jotka ovat operaattorille kiinnostavia. Kalenteri, lisensointi, vaatimukset. Ja, ja, ja sitten täytyy miettiä näiden taajuuksien alueella toteuttavaa katettavuutta. Mielestäni olisi erittäin arvokasta, että nämä näkökohdat otettaisiin kansallisella tasolla, kansallisiin taajuuspolitiikkoihin huom mukaan, koska me pitävät olla erittäin kurinalaisia, ja tämän omat kommenttinikin näin lyhyiksi. Kiitoksia. Seuraavan edustaja taikka alusta ja Esweiler, teillä on varmasti paljon hyviä kysymyksiä. Toivon, että saamme yhtä paljon myös erittäin hyviä vastauksia. Thank you very much. I will begin with... Kiitoksia. Aloitan edustaja Niblerin kysymyksistä, harmonisoinnista ja taajuuksista. Berek on sitä mieltä, että ajoitus taajuuksien vapauttamiselle Euroopan viestintäpalveluja varten on tärkeää erityisesti ottaen huomioon 5Gn käyttöönoton. Tämä on aivan totta, mutta olemme sitä mieltä, että nykyinen harmonisointiprosessi ja se ajoitus on ollut arvokkaassa markkinoille ja loppukäyttäjille. Haluaisimme korostaa sitä, että komissiolla on jo valta harmonisoida taajuuksien vapauttamista tietyissä aikarajoissa. Se riippuu eli siis taajuuksien vapauttaminen niin sinänsä on tärkeää ja se liittyy myös globaalin konteksteihin, ituun toimiin, jossa taajuuksia vapautetaan eri käyttäjiä varten. On otettava huomioon sepetteet ja rajat ylittävät tilanteet. Me tarvitsemme lisää yhteistyötä Euroopan unionin puolella ITU, CPTV ja Verekessä ja muualla, mutta meillä on varmastikin tarvetta lisää koordinaatiolle. Erittäin tärkeää tässä on se, että meidän on liikuttava ensimmäisenä, saatava siitä etua, etua näemme sen Saksassa 700 MHz kaistan kanssa, näemme, kuten näemme että Ranska, joka on ollut vastahakoinen, oppi tästä koordinaatioprosessista, että itse asiassa on aika hyvä ajatus järjestää näitä 700 MHz huutokauppoja ja siksi Ranskan hallinto päätti seurata Saksaa tässä asiassa. Olemme vasta aivana neuvotteluiden alussa, mutta uskomme, että Berekillä on kyllä hyvät perusteet tässä. Sitten nettiin neutraalius. Tehän tiedätte, että meillä on sisäinen työryhmä, Rotterdamiin täysistuntoon kutsumme yliopistomaailman edustajia tarkastelemaan ehdotuksiamme ja an, analysoimme FCCn määräyksiä koskien nettineutraaliutta. Tässä on luultavasti myös ongelmia ja Berekin on osoitettava, että, että haluaa kyllä löytyy edistyä tässä prosessissa ja tehdä konkreettisia ehdotuksia. Sitten OTT-asiassa. Tämähän on sääntö säännöltä tarkastus. Te, te, teemme työtä yhdenvertaisten kilpailuolosuhteiden osalta. Meidän on tehtävä selväksi, onko kyseessä sääntelyongelma vai onko kyseessä esimerkiksi ongelma, joka liittyy tietosuojaan, turvallisuuteen, liittoviranomaisen sisällä olemme tehneet päätöksiä Gmailin osalta, Google Mailin osalta. Siellä on täytettävä samat velvoitteet kuin muissa, muillakin, muidenkin sähköisen viestinnän operaattoreiden. Täällä on siis tällaisia, mm, tällaista oikeudellista keskustelua, jota käydään siitä, kuinka asia voidaan käsitellä. Saksassa on asioita, jotka ovat menneet hallintotuomioistuin. Kyllä neuvottelu on, neuvottelutarvetta on myös oikeudellisista kysymyksistä. Sitten edustaja Kreel. Millainen instituutioiden rakenne on Berekissä tai minkälainen se pitäisi olla? Mielestäni meillä on vi- kaiken kaikkiaan paljon tilaa parannuksille mutta meillä on tämä Berkin kahden pilarin malli. Yhtäältä meillä on Berkin toimisto, virasto Riassa, ja sitten meillä on kokonaisuus Berek, instituutio, joka on aivan omanlaatuisensa, joka toimii. Uskon, että komission toisena sääntelijänä Berekin kanssa tässä asiassa ja tekin Euroopan parlamenttina voitte analysoida tilannetta ja ja havaita, että Berek tekee työtä, on tunnustavat FCC tai muut sääntelijät. Uskon, että tämä on hyvin koeteltu malli. OTT-asiasta esitin joitakin huomioita. Sitten MTR, edustaja Rybich, verkkovierailut ja sitten tämä oikeudenmukaisen käytön politiikkaa. Toistaiseksi vielä varhaista puuttua näihin. Berekin työryhmä työstää näitä asioita. On vielä liian varhaita, varhaista antaa yksityiskohtaisia vastauksia. Tähän MTR on hyvin ratkaiseva kysymys, mutta uskon, että löydämme kyllä siihen ratkaisuja. Sitten edustaja Boni rahastoista. Tehän tiedätte, että kannattamme markkinavetoista mallia ja rahastot voisivat olla täydentävä tekijä, mutta meitä kiinnostavat yksityiset sijoitukset tällä sektorilla, koska olemme sitä mieltä, että kilpailukyky ja yksityiset investoinnit olisi paras tapa edetä. Luulenpa, että nämä olivat nämä kaikkein tärkeimmät. Sitten edustaja Henkel. You missed your question. Yes, that was for me important. Yeah, a question. Niin yksi kysymys tästä jäikin vielä välistä tämä, niin tämä vaikea poliittinen kysymys, mutta se ei ole sääntelijöiden ratkaistava, vaan se on kysymys, joka teidän on esitettävä ministerineuvostolle. Okei, okay. thanks the very concrete on the pub- ja konkreettisesti julkispalveludirektiivi, yleisölliset palvelut, se on todennäköisesti mukana komission ehdotuksessa kesällä. Se on koodin tuntuvaa tärkeää. I beg your sorry. You are absolutely... Olette aivan oikeassa yleispalveludirektiiviä tarkastellaan uudelleen ja katsotaan sitä hyvin yksityiskohtaisesti, mutta se on vielä neuvottelu, neuvotteluiden, neuvotteluissa. That the questions were all... Minulla on sellainen vaikutus, että kysymyksiin tuli vastaukset. Kiitos herra että tulitte tänne vastaamaan kysymykseen. Kiitos herra Willanille puheenvuorosta. Ja terveisiä komissaari Ettingerille fantastisen kurin ansiosta. Olemme saaneet enemmän kuin kiinni sen viipymään, jolla aloitettiin. Joten siirrytään päästöslistan seuraavaan kohtaan, eli palautetta kolmikantaneuvottelusta, joita on käynnissä. No täytyy kertoa teille, että Madame Mr. Rava Del ja Veera ei ole paikalla. Minä on pyydetty muistuttamaan, että hän on ITREn esittelijä tietoturvallisuusdirektiivissä ja että ITRE on artikla 54 mukainen mukana oleva valiokunta. Ja tämä teksti on 2013 edellisellä kaudella koska Rova Pilar de ei päässyt paikalle, haluaisin yhteenvetona esittää lopputulema. NIS-direktiivin ensimmäinen osa EU kyber, kyberturvallisuuslainsäädäntöä. Se on tärkeä askel eteenpäin korkean kyberturvallisuuden tason saavuttamiseksi Euroopassa. Ja, ja direktiivi tekee kolme asiaa. Ensinnäkin kriittisen infrastruktuurin operaattorit, energia- ja kulutuspalveluiden ja, ja olennaiset digipalveluiden palvo- tarjoajat, niiden täytyy toteuttaa turvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat viimeistä huutoja, ilmoittaa kyberturvallisuusviranomaisille tästä. Ja ne täytyy myös nimetä tiimejä ja niiden täytyy seurata ja uhkia ja reagoida kyberhyökkäykseen. Kolmanneksi direktiivissä pyritään parantamaan jäsenmaiden yhteistyötä tiedonvaihdossa ja parissa käytänteissä. Ja tämä johtaa siihen, että Eurooppa paremmin kykenevä reagoimaan jatkuvin kyberavaruuden uhkiin ja luo turvallisemman ympäristön digitaali- Talolle kasvaa. Ja haluaisin myöskin onnitella Ravadil Castilloa onnistuneesta tuloksesta. Jos teillä on lisäkysymyksiä, hän kertoo, että hän mielellään ottaa kysymyksiä vastaan. Ja nyt pyytäisin herra Kellyä EPPstä esittämään kommenttinsa. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla on etuoikeus olla Itren esittelijä tietosuoja-asetuksen osalta. Kuten tiedätte, tämä oli komission ja sen Reddingin ehdotus vuodelta 2012 tietosuojadirektiivin kanssa. Ja tämä käsiteltiin Itren valiokunnassa 2013 helmikuussa. Parlamentissa hänestettiin maaliskuussa ja Latvian puheenjohtajakaudella – neuvosto hyväksyi tämän kesäkuussa 2015 ja tämä mahdollisti kolmikantaneuvotteluiden aloittamisen. Kolmikantaneuvottelut lähtivät liikkeelle heti Luxemburgin puheenjohtajakaudella kesällä 2015 ja yhdeksän kolmikantaneuvottelun jälkeen 15. joulukuuta 2015 päästiin sopuun. Tässä varmasti voidaan kiitellä Luxemburgin puheenjohtajan kautta siitä, miten kolmikantaneuvotteluita käytiin. Nyt meillä on asetus, joka korvaa vuoden 1995 direktiivin ja joka toivottavasti kestää usean vuoden ajan. Pari tärkeää seikkaa. Tässä on kyse asetuksesta. Yksi vain eurooppalainen laki, joka koskee 28 jäsenvaltiota tähän mennessä. Ja myöksi, myös yhden luukun järjestelmä yrityksille. Yritykset joutuvat olemaan yhteydessä ainoastaan yhteen valvontaviranomaisen, eikä 28 salutin toimia kautta Euroopan. Samat säännöt kaikille yrityksille riippumatta siitä, mikä on toimipaikka. Tämä on tärkeä seikka. Tänä päivänä eurooppalaisten yritysten on noudatettava paljon tiukempia sääntöjä kuin EUn ulkopuolella – ja jos ajatellaan yrityksiä EUn ulkopuolella, pitäisi käyttää samoja sääntöjä kuin e- EUn sisällä. Tämä luo tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Yksilön kannalta teknologian neutraalius, tiedon siirron oikeus, mahdollisuus siirtää yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle henkilökohtainen tieto. Myös startup-yritykset ja pienet yritykset pääsevät näin markkinoille, jotka ovat nyt pitkälti suurten yritysten käsissä. Tämän pitäisi auttaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Tietosuojasäännöt by design by default ovat keskeisiä periaatteita. Tämä mahdollistaa sen, että kehitellään uutta teknologiaa, joka liittyy tieto, henkilötietosuojaan. Ja tässä oli pientä taistelua, mutta hyvä parannus on se, että ninettömyys tai pseudonymien antaminen ovat mukana käytäntönä. Ja tämä auttaa henkilötietosuojaa ja myöskin siis, että anonyymiä big dataa voidaan käyttää. Ja toinen asia, jossa onnistuimme lopulta – on se, että historiallinen ja tieteellinen tutkimus mahdollistetaan edelleen. Alun perin tuntui siltä, että oli liian tiukat säännöt sille, miten tietoa käytetään tutkimukseen. Keskeisimpiin huolenaiheisiin puututtiin kompromissitekstissä, joka jättää ulkopuolelle tietyn tiedon ja olen puhunut professoreiden ja tutkijoiden kanssa, jotka pystyvät elämään tämän ratkaisun kanssa. Lopuksi, ja tämä on vielä tärkeämpää ehkä pk-yrityksille, itsessähän kiinnostavat nämä yksi viranomainen eikä 28, joten tämä auttaa pk-yrityksiä valtavasti ja erityisesti tämä vähentää turhaa byrokratiaa. Yksi ilmoitus valvontaviranomaisille mahdollisuutena ja tämä on tärkeä asia yrityksillä. Ja toiseksi, jos ajatellaan pyyntöä saada tietoa, niin tietyissä tapauksissa pk-yrityksille maksetaan tämän tiedon ajamisesta ja sitten tietosuojavaltuutetun asema, jos tiedon käyttäjille keskeisintä toimialaa. Ja pk on myös mahdollisuuksia pohtia vaikutusten arviointia, jos tämä ei ole korkean riskin asia. Ja sitten kahden, kolmen vuoden kuluttua saatiin siis tämä asetus. Ja kunhan parlamentti sen hyväksyy, toivon, että näin käy. Ehkä huhtikuussa tai toukokuussa. Niin silloin tämä otetaan käyttöön Euroopassa kahden vuoden sisällä. Kiitos oikein paljon. Very, very much. Suuret kiitokset edustaja Kelille tästä erittäin hyvästä työstä, jota olette tehneet tämän valiokunnan puolesta. On todella tor- Tämä on todella tärkeää työtä ja voimme olla ylpeitä henkilökohtaisesta sitoumuksesta tähän tärkeään aiheeseen. Hyvät naiset ja herrat, me todella saimme kiinni tämän alkuperäisen viivästyksemme. Eipä tässä ole enää muuta sanottavaa muuta kuin, että jatkamme tänään kello 15 ja siellä meillä on ilo vastaan komission jäsen Moidas. Nyt päätän kokouksen tähän. Kiitoksia.